Tärkeä keskustelu on nyt saatu päätökseen. Ja sitten tiedotusasia. Muistan, että 14.3.2007 puhemies päätti langettaa sanktion herra Korvin Miken toiminnalle siksi, että hän ensimmäinen kolmatta täysistunnossa esitti ei-sopivia huomiota naisiin liittyen. Ensinnäkin 30 vuorokauden ajan häneltä korvauksia poistaneen ja toisaalta hänen osallistumisensa parlamentin toimiin keskeytyy kymmenen vuorokauden ajalta poikkeuksena täysistuntokäsittely. Ja tämä liittyy valiokuntien ja valtuuskuntien kokoutumiseen ja vuoden ajan hän sitten voi osallistua parlamenttien väliseen konferenssin toimintaan. 17.3. sitten herra Korvin Mike esitti vetoomuksen tähän päätökseen. Se oli eilen eh, puhemiehistön kokouksessa esillä, mutta alkuperäinen päätös eh, jää voimaan. No nyt, hyvät naiset ja herrat, menemme eteenpäin esityslistalla. Aiheena herra Daltonin mietintö moottoriajoneuvon ja niiden perävaunujen sekä tällaisina ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien komponenttien erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta. Ensimmäisen puheenvuoron saa mm, esittelijä